Komissio on toimittanut korjauksen Euroopan parlamentin neuvoston asetukseen säätö 105 6 työjärjestyksen mukaisesti. Tämä hyväksytään paitsi jos 24 tunnin määräajassa poliittinen ryhmä tai ennalta määrätty määrä Euroopan parlamentin jäseniä ei pyydä tämän saattamista äänestyksen alaiseksi. Ja päätös sitten tulee pöytäkirjaan kirjatuksi.